asioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, keskinäistä puolustusta koskeva lauseke, se on 42 artiklan 7 kohta. Ja Rova Mogherini, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Ceci ne sont pas des temps ordinaires. Arvoisa puhemies, kiitos paljon. Tähän liittyy ennennäkemättömiä haasteita. Kansalaisemme kysyvät, mikä on tämän unionin merkitys ja onko niin, että 28 jäsenvaltion unioni on liian monimuotoinen, liian monimutkainen, jotta se voisi tehdä järkeviä päätöksiä? Reaktiomme Pariisin hirvittäviin iskuihin on yllättänyt monia tarkkailijoita. Monet olivat ajatelleet, että nyt EU olisi hajonnut tänä hirvittävänä hetkenä. Minä olen osallistunut kaikkiin Eurooppa-neuvostoihin ja neuvoston kokouksiin 13. marraskuuta jälkeen. Ja haluan sanoa, että EUn reaktio ja vastaus on todellisen unionin vastaus ensimmäisestä päivästä lähtien. Pariisin iskujen jälkeen Raska on pyytänyt tukea muilta jäsenvaltioita seusopimuksen 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti – 17. marraskuuta eh, jäsenvaltiot ulkoasianneuvostossa eh, välittivät Ranskalle yhtenäisyyden ja solidaarisuuden viestin. 42 artiklan 7 kohdassa asetetaan tiettyjä velvollisuuksia jäsenvaltioille. Nimittäin jäsenvaltioilla on velvollisuus, eli niiden täytyy antaa iskujen kohteena olevalle jäsenvaltiolle kaikki mahdollinen tuki. Ja kun nyt viitataan aseellisiin eh, tai tässä viitataan aseelliseen eh, ratkaisuun ja siinä puhutaan myös muista välineistä, muista kuin sotilaallisista keinoista. Tässä on tehty korkean tason sitoumus ja jäsenvaltioiden pitää määritellä tuen tarkka luonne kehys on kuitenkin EUn kehys moninaisuudessaan yhtenäinen. Ranska on pyytänyt EUlta tukea ja EU vastasi siihen yhtenäisesti. Ranskan puolustusministeri pyysi kahta erityisasiaa ministereiltä. Ensinnäkin, että tuettaisiin operaatioita, joita Ranskaa toteuttaa Daeshia vastaan ja sitten siinä tapauksessa, että kansainvälisissä sotilasoperaatioissa olisi puutetta resursseista, niin siihen annettaisiin tukea. Ranska lähestyi kahdenvälisesti myös eri jäsenvaltioita ja esitti niille erityis tai pyyntöjä puolustusministerien neuvostossa – niitä on päivitetty sen jälkeen. Ja tässä ei ole mitään erityistä menettelyä valmiina. 4.2 artiklan 7 kohdan käytölle sitä ei ole koskaan aiemmin käytetty. Ja nyt tämä voidaan siis erityistilanteeseen mukauttaa. Tässä ei erityisesti määrätä EUn rakenteiden roolista ja sen välineillä voidaan puuttua tai reagoida jäsenvaltioita, jäsenvaltioihin kohdistuviin uhkiin. Ja tämän perussopimuksen kyseisen artiklan sadamuodon mukaisesti tai sen perusteella me neuvostossa päätettiin, että järjestelmää voidaan mukauttaa tämän prosessin edetessä. Tälle on annettu tukea alusta asti ja on haluttu koordinoida esimerkiksi EUn operaatioissa. Ja Ranska antaa myös täytäntöönpanomenettelystä tietoa sekä sotilaallisten asioiden komitealle että puolustuskomitealle. Daeshin tai ISISin vastaisella taistelulla ei millään tavalla horjuteta sellaisia EU-operaatioita, joissa Ranska on mukana. 4.2 artiklan 7 kohdan mukaan voidaan myös tukeutua muihin kansainvälisiin turvallisuusjärjestelyihin. Ja tässä artiklassa itsessään viitataan äh, nimenomaisesti erilaisiin sitoumuksiin ja yhteistyöhön niin, että niiden on oltava Naton sopimusten mukaisesti niiden maiden osalta, jotka kuuluvat NATOon ja nyt halutaan todellisia toimenpiteitä solidaarisuuden mukaisesti. Mikään kansallisvaltio ei voi yksin näitä uhkia torjua ja meidän vahvuutemme on juuri tämä unioni. Tämä on hyvin erityislaatuinen osa erityis, ulkopoli, siis ulkopolitiikkaamme. Mikään muu valta tai yhteisö ei voi vastaavia ulkopoliittisia tai turvallisuuspoliittisia toimia toteuttaa yhdessä. Tämä on meidän vahvuutemme ja me voimme käyttää sitä. Meidän ei tarvitse pelätä hyödyntää kaikkia perussopimusten määräyksiä, jos se on kansallisten ja yhteisten etujemme mukaista. Haluaisin myös todeta, että tästä on syytä olla myös ylpeä. On oltava ylpeä yhtenäisyydestämme ja vahvuudestamme ja puolustaa niitä. Kiitos. Kiitokset äh, komission jäsen Mogherini ja nyt alkaa keskustelu. Kaksi minuuttia kollega Gaaler. Ja, dank, Herr President. Kiitos äh, puhemies. Ranska oli ensimmäinen maa, joka Pariisin iskujen jälkeen vetosi tähän keskinäistä puolusta koskevan lausekkeeseen 42.7. Me EPP-ryhmänä ja parlamenttina pidämme hyvänä sitä, että kaikki jäsenvaltiot tukevat Ranskaa reaktiona tapahtumiin. Olemme tietoisia siitä, että tämä artikla ensisijaisesti on myös poliittinen kysymys ja että tilanne maassa loi tällaisen ennakkotapauksen ja tämä ei ole mitenkään mukava eikä helppo tilanne Ranskalle. Ranskan täytyy itse huolehtia siitä, että se määritteli mitä se tarvitsee ja sitten käydä koputtelemassa muiden jäsenvaltioiden ovia saadakseen apua. Me parlamenttina jo ennen tai siis silloin kun teidän edeltäjänne oli toimissa, vaadimme käytännön toimia ja ehdotuksia, mikäli tätä artiklaa jouduttaisiin käyttämään, ja että komissio tutkisi, miten konkreettisesti reagoitaisiin ja kuka ja millä tavalla olisi vastuussa asioista. Ikävä kyllä tätä ei ole tehty tähän mennessä, kuten te itsekin sanoitte. Me olemme kokeneet tilanteen, jossa, Ranskat, jossa rajat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä ovat häilyvät. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me käytämme kaikki mahdollisuudet äh, ja aktivoimme kaikki mahdollisuudet, joita perustamissopimus tarjoaa. Koska on se nyt selvää, että poliisiviranomaiset, rajaviranomaiset ja äh, turvallisuuspoliisi äh, jakavat keskenään informaatiota, että jaetaan informaatiota eikä vain odoteta, että jotain tapahtuu. Ja me olemme vakuuttuneita siitä myös, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat tehdä läheisempää yhteistyötä sisäisen turvallisuuden suhteen ja jotka haluavat toimia yhdessä, että ne voivat myös huolehtia siitä, että aktivoimalla äh, tämä äh, pysyvä rakenteellinen yhteistyö johtaa siihen, että on helpompi toteuttaa yhteisiä toimia. Kiitos. Kiitos kollega Kaaler. Unohdin aluksi ilmoittaa osoittaa, että me olemme nyt niin myöhässä aikataulusta, että seuraavassa kahdessa keskustelussa ei myönnetä sinisiä kortteja. Kaksi ja puoli minuuttia kollega Pasku. Um, I can only regret that, uh... Pahoittelen sitä, että mietintö, jonka laadin 2012, tuli neljä vuotta liian aikaisen. Niin kuin te sanoitte, enkä toista samaa, mitä pyydettiin tässä mietinnössä ilman vastauksia. Täällä on Geoffrey Van Oden muun muassa läsnä, joka tuntee hyvin mietinnön mm, taustat. Ikävä kyllä, kutsu, niin kuin sanoin, ohitettiin. Nyt artiklan vedän artikla 42.2, joka käsittelee terrorismia. 42.7 kohdalla meidän pitää improvisoida ja löytää ennakkotapaus tuleville mahdollisille tapauksille. Ensinnä ulkoasiaministerille ymmärrän kyllä, että jos kannattaa vähän mennä tuntemattomankin vesille, mutta kuka takaa, että tämä riittää, tämä ennakkotapaus huomennakin. Tämä on vielä yksi esimerkki siitä, että EU on vaarassa ajelehtiä kohti omaa saarekettaan kaukana tuleva, todellisuudesta, koska me emme olettaneet, että koskaan tähän artiklaisiin vedottaisiin, siksi emme käyttäneet ennaltaehkäisevää diplomatiaa, missä se oli mahdollista, ja nyt sitten täytyy hoitaa paljon kalliimmalla tavalla tämä konfliktin ratkaisu ove, ovellamme. politiikka jyllä EU ei voi väittää, että se on niin yle, ylevä, että ei käytä sotilasvoimia. Totta on, että on hyökätty EUta kohtaan ilmen, että se on ratkaissut omia sisäisiä ongelmia, eikä sen vastine voi tukeutua vain pehmeään voimaan. Jos EU jatkossakin on välittämättä ympäröivästä todellisuudesta, niin pelkään kovasti, että se tulee kärsimään saman kohtalon kuin kansakunta Demokraattien liitto tämän viime vuosien alussa. Mehän haluamme kaikki tällaisen välttää. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten puolitoista minuuttia Van Orden. Meidän pitäisi keskittyä sen, että iskemme toisen terroristisen uhan ja avustaisimme Ranskaa mm, viimeaikaisen tapahtumien kohdalla, eikä edistetään tässä EUn puolustusvoimia federalistisin voimin. ECR-ryhmä vastustaa vahvasti yhteistä päätöslausumaa, jossa vaaditaan pysyvää rakenteellista puolustusyhteistyötä ja sitä, että perustetaan komentorakenteita, siirrytään kohti itsenäistä puolustusta. Se olisi siis erillinen Natosta. Tämä on vaarallista hölypölyä niin kuin jotkut meistä todella hyvin ymmärtävät, olemme pitkään varoittaneet siitä, että jos EU puuttuu puolustuskysymyksiin, silloin se tapahtuu kansallisen suverenitin hinnalla ja Naton kustannuksella. Välttämätön liittoutuma, joka on uskottava, ajatellen mahdollisia eh, vihollisia ja rauhoittaa liittolaisemmia. Lissabonin sopimuksessa otettiin mukaan tämä keskinäinen puolustuslauseke eikä välitetty Naton viisi artiklasta, mutta mitä perusteita tälle ei ollut. EUlla ei ole mitään valmiuksia järjestää kollektiivista puolustusta, joka tapahtui 22 jäsenvaltiota kuuluu NATOon ja loput ovat tavallaan osallistuneet jollakin tavalla Naton toimintaan. Ei ole mitään tekoista käyttää artiklaa 42.7 ellei sitten tarkoituksena ole provosoida tai haluaa tahallisesti nähdä Naton ö, laitettavan syrjään. Kiitos. Kiitos kollega Oden. Sitten kaksi minuuttia kollega Paet. Thank you very much. Ja. Kiitos oikein paljon. Keskinäisen puolustuksen lausekkeen aktivointi ja Ranskan siihen vetoaminen on sellainen asia, että pitää huomioida tavo- tarkoitus ja hyödyt. Tässä halutaan nyt luoda perustat EU-vahvalle puolustusunionille, joka voisi vastata mahdollisiin uhkiin. Tässä on kahdenvälinen vastuu auttaa valtiota, joka apua tarvitsee. Meidän pitää kuitenkin varmistaa, että luodaan kunnollinen toimintasuunnitelma, jotta kaikki ymmärtävät vastuunsa tämän artiklan puitteissa. Tarvitsevan jäsenvaltion on saatava nopeasti apua muilta tällaisissa tilanteissa, mutta täytyy pitää mielessä, että tämä ei millään tavalla korvaa Naton sopimuksen viisi artiklaa. Ja nyt tarvitaan koordinoitua reaktiota uhkanalaisuudessa olevan jäsenvaltion toimille. Tässä pitää ottaa huomioon monet asiat, jotka tähän asti on jätetty huomioimatta täysinkin. Ja Schengen-alueella suljetaan tällä hetkellä sisärajoja ja luovutaan arvoista, joille EU perustuu. Sisäistä turvallisuutta on vahvistettava. Tiedustelupalveluilla pitää pureutua terrorismiin ja terroristiryhmittymiin. Ja täytyy olla tällainen EUn tiedustelupalvelu ja EUlla pitäisi ainakin olla enemmän toimivaltaa tosiasiassa toteuttaa jäsenvaltioiden sisäisiä tiedustelupalveluverkostoja. Pitää har- hallita aseiden ja ammusten kauppaa unionin markkinoilla. Kiitos. Kiitokset kollega Päät. Sitten Kooso Permui. Kiitoksia puhemies korkea edustaja. Me emme hyväksy sitä, että vertaisiin tähän lausekkeeseen, koska sen sijaan, että äh, tässä muutettaisiin EU-sotilasliittoutumaksi, me emme ollenkaan hyväksy raskaan tulkintaa asiasta, vaikkakin on tapahtunut terroristi-iskuja, se ei kuitenkaan ole sotaa. Tällainen tulkinta on vastoin kansainvälistä oikeutta. Tässä palataan terrorivastaisen sodan logiikkaan, jossa löydetään vain siviilivastaukset, poliisitoimintaa, tiedustelutoimintaa, leika, järjestetään rahoitus, kansainvälinen tuki ja aina pitää toimia ökologisvaltio-periaatteen mukaisesti. Me emme voi menettää omia vapauksiamme. Me emme voi alkaa tappaa kär, kär, kärpäsiä tykeillä terror, sota terroristia vastaan epäonnistuu. Tässä on tuhan, tuhonnut valtioita, aiheuttanut tuha, tuhansia kuolemantapauksia, valtavasti pakolaisia ja tällaisen hirveys on myös ollut kuin ISIS. Tämä on vähän labyrintti, koska tämä ei ole kahdenkeskinen hallitusvälinen sopimus. Tämä ei auta myös siinä, että voitaisiin parlamentaarisesti valvoa tilannetta. Pitää toimia rauhanomaisella tavalla, noudattaa kansainvälistä oikeutta, YK peruskirjaa ja olla puuttumatta muiden maiden asioihin. Meidän pitää auttaa valtioita hyökätään köyhyyttä vastaan, epäsymmetriä vastaan ja saadaan nyt aikaan tämä asessaarto ensisijaisesti. Kiitoksia. Kiitokset kollega ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Valero. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea haluan nyt lähettää ajatuksen kaikille uhreille ja heidän omaisilleen jotka joutuivat tämän Pariisin kauhean terroriiskun kohteeksi, samoin kuin muualla maailmassa. Terrorismia vastaan täytyy taistella, mutta kaikkein tärkeintä on ennaltaehkäistä ja on tärkeää, että käytämme oikeita välineitä. Tänään puhumme päätöslauselmasta, joka on se, jossa on sekä hyvää että huonoa. Se on vastaus presidentti Hollandin äh, päätökseen ottaa käyttöön keskinäistä puolustusta koskeva lausike. Holland sanoi, että mikä tapahtui Pariisissa äh, oli sotatapahtuma Sama, Ihan mitä, sama mitä Bush teki 11. syyskuuta tapahtumien jälkeen. Mutta kaikki tämä sota on johtanut vain kasvaneeseen vastakkainasetteluun ja terrorismiin. Pariisissa tämän hyökkäyksen teki kansalaiset, jotka ovat syntyneet ja eläneet Euroopassa. ISIS ei ole mikään valtio ja sen vuoksi tähän täytyy puuttua poliittisin välinein myös. Ja poliisin tulisi toimia tässä sellaisella tavalla, että kaikki eh, jäsenvaltiot eh, tekisivät yhteistyötä, eikä niin, että tästä tulee yhteinen sota. Meidän olisi pitänyt käyttää artiklaa 222. Jos me haluamme, että EU kehittää, tai me haluamme, että EU kehittää yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta me emme halua nähdä EUn eh, militarisoitumista sellaisella tavalla kuin mitä tässä päätöslauselmassa sanotaan, ja siksi me emme tue tätä yhteistä päätöslauselmaa, vaan pidämme kiinni siitä, jonka itse olemme laatineet, joka enemmän heijastelee meidän arvojamme. Kiitokset. Seuraavaksi yksi minuutta kollega Hukem. Mr. President. Kiitoksia puhemies. Jostain kuningaskunnassa meillä on aina sanottu, että me, me emme saa uutta armeijaa, mutta Pariisin hyökkäysten jälkeen on vähäisenkin epäilys on häipynyt siitä, mikä on suunta. Jopa Herra Blair vetoaa siihen, että kansallisen suverensuuden pitää loppua ja äh, hän itse lähetti enemmän joukkoja kuin kukaan Brysseliä. Riippunta siitä, mitä Blair sanoo, erityisesti armeijakysymyksestä, silloin on paras toimia ihan toisinpäin. Toisin kuin herra Blair, minä vannoin uskollisuutta kuningatarta kohtaan armeijassa. On varsin vaikea löytää eh, eh, jotain jotenkin saman herran Junckerin puolesta. Meillä on jo keskinäisen puolustuksen lauseke. Mitä tapahtuisi, jos meillä syntyisi uusi konflikti, jossa EU olisi jakautunut? Mitä jos Argentiina päättäisi hyökätä Falklandisaaria kohtaan? Lopettaisiko Ranska asemyyntinsä ja tukisi yhdistön kuningaskuntaa? Kaikkein tärkein rooli hallituksella on puolustaa omaa maataan. Siksi he Lissabonin sopimuksen kautta Yhdistyneen brittimepit. Puhuja keskeytetään. Obermeier, olkaa hyvä. Itävaltalaisena olen ylpeä omasta kotimaastani. Suurin osa kansalaisista ei ymmärrä niitä askelia, mitä meidän hallituksemme tekee, kun se on vähentänyt sotilasvaroja. Itävalta haluaisi Naton kanssa tällaiseen strategiseen kumppanuuteen, ja, jota me haluamme tukea. Itävalta jakaa tämän EUn niin kutsutut taisteluryhmät. Solidarisuus, hyvät naiset ja herrat, huomioiden kansalliset ominaisuudet, on hyvin tärkeä perusta EU:ssa ja Euroopassa. Tämä keskinäinen puolustus ei voi mitenkään johtaa tällaiseen sotilaalliseen kumppanuuteen takaoven kautta, ei edes tällaiseen transatlanttiseen kumppanuuteen. Ja sitten kollega Papadakis. kommunistικό Niin, me emme me tuo, tuomitsemme tämän lausekkeen käyttämisen, joka perustuu EU-sopimuksen 42,7 artiklaan keskinäisen puolustuksen lauseke vahvistaa imperialistista hyökkäystä Syyriassa kansalaisten haitaksi tällä pyritään myös luomaan jonkinlainen eurooppalainen armeija, joka toimisi yhdessä Naton kanssa. Ja tässä vain toteutetaan, ajatellaan vaikka näitä putkia, Venäjän projektit ja Yhdysvaltain ja EU-projektit. Meidän pitäisi osoittaa, saada solidaarisuutta tota, Natolta ja Yhdysvalloilta, mutta se ei ole kovinkaan vakuuttavaa toistaiseksi. Kreikkalaisten pitäisi vastustaa imperialistisia sotia. Hyvinvointi ja rikkaudet kuuluvat kansalle ja heidän pitäisi sitä käyttää. Kiitokset sitten kollega Puhemies, varapuhemies, hyvät kollegat. Uskon, että solidaarisuuden osoitus ei ollut riittävä Ranskalle. Ja se, että nyt on otettu artikla 42 kohta 7, se on oikein. Ei olisi ollut oikein ottaa Naton sopimuksen artiklaa 5, koska silloin se olisi ollut konfrontaatio lännen ja islamistisen maailman kanssa ja tätä me haluamme välttää. Ja artikla 222 on terrori Euroopan unionia vastaan ja tässä on kysymys sodasta Euroopan unionin ulkopuolella. Tässä on kuitenkin kysymyksessä yhteistyö jäsenvaltioiden kesken eikä mikään Euroopan unionin operaatio. Se, mitä meidän tässä pitää tehdä, on miettiä sitä, voimmeko me olla tavallaan palvelun tarjoaja ja että tehdään yhteistyötä. Yksi tekee sitä ja saksalaiset tekevät tätä ja jotkut lähettävät äh, helikopterheukkoja ja niin edelleen ja kuka sen organisoi. Minusta olisi tärkeää miettiä tällaisia yhteisiä strategioita varmuuden varalta, että meillä on päämajat, jossa voidaan koordinoida tällaista tukea ja apua äh, jäsenvaltioille. Tällä tavalla voisimme toimia nopeammin ja tehokkaammin ja se olisi myös pienempi riski meidän sotilaillemme ja että me voisimme lopettaa sodan, koska lähi on sota, joka on vaarallinen meille kaikille ja meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme sen lakkautettua, koska se liitetään terrorismiin. Ei tässä ole mitään klassista sotaa valtioiden välillä. Tässä on sotia eri alueiden välillä ja alueiden sisällä. Joillain on enemmän Ähm, valtaa kuin toisilla ja siellä harjoitetaan valtavaa terroria. Eli Naton käyttäminen ei ole tässä se vaihtoehto ja sen vuoksi äh, esimerkiksi äh, korkean edustajan äh, tulisi miettiä enemmän esimerkiksi näitä ajatuksia vaikka päämajasta ja muusta ja siitä palvelusta, joka annetaan. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia kollega Komes. A cláusula de defesa mútua invocada pela França depois dos... Keskinäisen eh, puolustuksen lauseke, johon Ranska on vedonnut Pariisin iskujen jälkeen, on haaste, koska nyt meidän pitäisi muuttaa sanat teoiksi puolustuspolitiikassa. Pitää torjua Daeshia ja riittää kun menee Kurdistanin, niin näkee, että unionin jäsenvaltiot ovat täysin epäonnistuneet eh, antamaan tukea vaikkapa Peshmerga-taistelijoille. Täytyy olla strateginen eh, suuntaus ja jäsenvaltioiden pitäisi sen varrella toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, jotta tämä lauseke saadaan täytäntöönpantua ja kansalaisia suojeltua. Se on strateginen etu maailmassa, jossa pitää toteuttaa oikeusvaltion periaatetta. Jos hallituksemme eivät pääse yli tästä suvereenisuusajattelusta, niin ei päästä mihinkään. On edistettävä yhteistä puolustuspolitiikkaa. Se on ratkaisevaa valtikortti terrorismin taistelussa. Pani minister Fotyga, jedna minuta, bardzo proszę ku zaskoczeniu obserwatorów i prawników monet ovat hämmästyneet muun muassa juristit, että Ranska terroristiskujen jälkeen, jälkeen vetosi 42 kohta 7 artiklaan eikä 222 artiklaan. Se oli yllätys. Ranska halusi kahdenkeskisiä neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa. Neuvosto oli yhtenäinen tuessaan Ranskalle. Tästä keskustelusta voimme jo nähdä, että tähän tilanteeseen liittyy ongelma ja tässä tarvitaan neuvostolta yhden, yhtenä päätös. Hilde Kiitokset ja sitten seuraavaksi herra Woltmans. Kiitokset korkea edustajan puhemies. Ensimmäisen kerran jäsenvaltio on käyttänyt keskinäistä puolustusta koskevaa lauseketta – ja on aika ainutlaatoista, että se on saanut yksimielisen kyllä tuen kaikilta 27 maalta. Eikö olisi ollut parempi, että Euroopan unioni olisi itse ottanut käyttöön tämän artiklan, että te olisitte ottaneet johdon käsiin, että meillä olisi ollut todellinen eurooppalainen reaktio ja että tämä menettelytapa nyt äh, kehitettäisiin sillä tavalla, että seuraava kerralla komissio itse voisi ryhtyä toimiin, mikäli se olisi välttämätöntä. Ja toisekseen, tämä on nyt todellinen hetki, jos me nyt tämän tapahtuman jälkeen emme ota askeleita eteenpäin todellisen eurooppalaisen puolustuspolitiikan rakentamisessa, niin en tiedä milloin se sitten tapahtuisi. Eli ihan konkreettisesti, kuinka te tulette käyttämään tätä hetkeä hyväksenne niin, että saadaan rakennettua todellinen puolustusunioni? Kiitos. Eh, Seuraavaksi Sakorafa. Puhemies, niin on todettu, että EU on arvot ja kansallisten turvallisuus on hyökkäyksen kohteena ja me tarvitsemme solidaarisuutta kaikkia kohtaan. Pysyvä antelias solidaarisuus on tarpeen, koska ihmisarvolla ei ole kansallisuutta. Ketkä ovat sitten vihollisia? Helvetti on muut, niin kuin Saarte sanoi. Se, miten me puolustamme ihmisoikeuksia, voi johtaa tällaiseen tilanteeseen? Kuka on tuhonnut näitä maita ja miksi tuhannet pakolaiset virtaavat tänne? Kuka asesti heidät, jos joku on sitä mieltä, että velvollisuus sotilasapuun lopettaisi tämän tilanteen. Tässähän täytyy muuttaa koko politiikkaa, hyvät kollegat Rova Mogherini. Pitää käyttää vain ei-sotilaisia keinoja, jotta voidaan saada aikaan sosiaalista ja taloudellista kasvua ja symmetristä yhteistyötä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Rivasi. Arvoisa puhemies. No, tunteiden ja sitä seura- niitä seuranneiden hienojen puheiden jälkeen täytyy ryhtyä toimiin tehokkaasti terrorismin torjumiseksi, ja tässä ei ole vielä onnistuttu. Tämä 42 artikla 7 kohdan käyttäminen on aivan uutta ja ainutlaatuista, ja se vaarantaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan synnyttämisen, jota monet vaihtuvat, kaikki poliitikot mukaan luettuina. Terroristit, jotka iskivät Ranskaan, tulivat omista maistamme ja siksi meidän pitää keksiä ratkaisuja syrjäyt, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Me emme ole pystyneet toteuttamaan päätöksiämme ja nyt kun ajatellaan tätä artiklaa, niin hyvä korkea edustaja Mogherini, tämä kaikki vie vain Euroopan rakentamista taaksepäin. Ja se, että toimitaan kahdenvälisesti unionin sisällä ei käy. Ja Ranska, minä itse olen ranskalainen ja Ranska on todella yrittänyt luoda puol- eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, ja emmekä ymmärrä tätä artiklaa, joka menee täysin sitä vastaan. Eh, pani minister Michel, eh, Seuraavaksi Aljot Marie monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Haluaisin, että Ranskan kansan nimissä ensin kiitettäisiin kaikkia niitä maita, jotka ovat antaneet tukea tälle, tämän lausekkeen käytölle. Haluaisin kiittää näitä maita ja myös siitä, mitä jotkut konkreettisesti ovat tehneet, mutta yleisesti ottaen myös kiitän tästä solidarisuuden viestistä, joka tässä yhteydessä annettiin. Samanaikaisesti korkea edustaja on totta, että voidaan kyseenalaistaa lausekkeen käyttöönottoa ja myös pitää pohtia, mitä me voimme tehdä puolustaaksemme itseään, koska toistan, kaikki maat voivat joutua terrorismin kohteeksi. Jotkut ovat jo joutuneet ja ikävä kyllä muutkin varmasti vielä joutuvat, eikä NATO pysty tähän tilanteeseen reagoimaan puolustusministerinä tunnen kyllä NATO. Se ei ole sopiva rakenne tätä asiaa varten. Me tarvitsemme, meidän täytyy pystyä voida puolustamaan kansalaisiamme. Se on valtion tehtävä ja valtio yksin ei tällä hetkellä siihen pysty. Kaikki on kansainvälistä, ei kyse ole mistään suverisuudesta luopumisesta, vaan tämä on ihan käytännön seikka. Arvoisa korkea edustaja, totta, meidän täytyy edetä puolustusunionin tiellä. Konkreettisesti te sanoitte, että olette vakuuttunut tästä asiasta. Nyt täytyy edetä ja kertoa hiukan, mikä aikataulu tulee olemaan, kun aletaan toteuttamaan saadaan aikaan pysyvä pääesikunta. Meidän pitää ennakoida, täytyy pystyä reagoimaan välittömästi ja tällä hetkellä emme siihen pysty, koska meillä ei ole pysyvää pääesikuntaa. Toiseksi on totta, että suurta yhtenäisyyttä löytyy monimuotoisuutta ja toisinpäin. Tämä tarkoittaa aivan erityisesti sitä, että pitää kehittää rakenteellista pysyvää yhteistyötä me Tämäkin on käytännöllistä ja konkreettista toimintaa. Arvoisa korkea edustaja, odotan teiltä tähän vastauksen. Kiitoksia. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Panjo. Merci, monsieur le président, madame. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. 13. marraskuuta 2015 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen Ranskan presidentti François Hollande vetosi Lissabonin sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan puheessaan, jonka hän piti Ranskan kongressille parlamentille. Siinä haluttiin toimia, kun oli kuollut ihmisiä meidän maassamme ja haluttiin myös vedota Euroopan solidaarisuuteen. Nyt tätä solidaarisuutta symboloi seut, sopimuksen artikla ja kyllä, Ranska tarvitsee keskinäistä apua Euroopalta, koska liian usein se yksin taistelee niitä vastaan, jotka meitä kohtaan hyökkäävät. Monet jäsenvaltiot vastasivat tähän vetomukseen myönteisesti ja olen iloinen näistä päätöksistä. Nyt täytyy ottaa käyttöön uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen strategia, tai ainakin tiedottaa siitä ennen kesäkuuta 2016. Ja siksi, arvoisa korkea edustaja, tämä Ranskan vetoomus ja tämä artikla on tärkeä ja se on vietävä toiminnan tasolle. Tämä on todellakin ensimmäinen kerta, kun jäsenvaltio käyttää kyseistä lauseketta. Siksi meidän täytyy tehdä tästä kokeilusta jotain sellaista, että pääsemme eteenpäin, niin kuin monet kollegat täällä ovat todenneet. Euroopalla on suuria turvallisuushaasteita, jotka koskettavat kaikkia jäsenvaltioita ja lähinaapureita, lähi Ja päätelmä on hyvin yksinkertainen. Turvallisuus on alueellinen asia, ei sitä voi jakaa osiin. Tässä tilanteessa vain todellinen puolustusunioni voi reagoida. Eurooppa ei voi tukeutua vain yhteen maahan, kuten Ranskaan, eikä Ranska voi yksin huolehtia koko Euroopan turvallisuudesta. Emme saa pelätä sitä, että sanomme niille, jotka haluavat vähemmän Eurooppaa, että he ovat väärässä, aivan väärässä ja että aivan päinvastoin vain lisäämällä Eurooppaa me pääs, pystymme taistelemaan terrorismia vastaan tässä sodassa, joka meitä huolestuttaa. Tässä on se todellisuus, tässä on se poliittinen tärkein tehtävämme, jonka ansiosta Eurooppa saisi arvovaltansa takaisin, sen arvovallan, jonka se kriisin aikana on menettänyt. Odotan suuresti vastauksiani Anne korkea edustaja. Tämä pääesikunta myös on tärkeä asia ja Euroopan parlamentti yhdessä teidän kanssa ja Eurooppa-neuvoston kanssa haluaa tuoda ne ratkaisut ei pelkästään ranskalaisille, vaan kaikille 500 miljoonalle eurooppalaiselle. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Bent Lyke. Herr Puhemies, hyvät naiset ja herrat, on aivan selvää, että Ranska tarvitsee tukea, solidaarisuutta ja aktiivista tukea Euroopan unionin jäsenvaltioilta, kun on kysymys Ranskaan kohdistuneesta terrori-iskusta. Mutta sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit haluaisivat nyt tähän perustaa eurooppalaisen puolustusyksikön. Eli tässä oltaisiin tavallaan eurooppalaisen armeijan esiasteessa, ja sitä emme hyväksy. Emme me tarvitse eurooppalaista armeijaa sen vuoksi, että Ranskassa on ollut terrorihyökkäys. On niin, että me tarvitsemme, tai meillä on toimiva puolustusjärjestelmä Naton kanssa. Ja Naton puitteissa meidän tulisi huolehtia näistä uhista ja että jäsenvaltiot voivat toki tarjota tukeaan Ranskalle, mutta sen enempää tässä ei tarvita. Kiitos. Kiitos. Urban Crespo seuraavaksi. Gracias, presidente, señorías. Kiitoksia puhemies, hyvät herrat. Pariisin iskut pyrkivät saamaan aikaan terrorin ilmapiirin, pelon, väestön mielin ja haluttiin epäluuloisuutta, vihaa. Jos vastaus barbarian on, että keskeytetään oikeudet, leikataan vapauksia, suljetaan ovet, viedään kotiin, silloin terrorismi voittaa täydellisesti. Ongelmana on, että EU:ssa ssa toimitaan vähän Bushin maalilla, joka hän julisti, kun hän julisti sodan terrorismia vastaan. Meidän pitäisi oppia tästä katastrofista, joka syntyi Irakin hyökkäyksestä 14 vuotta tämän jälkeen. Pommit ovat onnistuneet vain siinä, että pommeja on tullut lisää. Tämän takia meidän pitää hylätä kohdan seitsemän käyttöönotto 42 joka tekisi EU-sta liit- sotilasliittoutuman meidän pitää taistella fanatismia, barbariaa vastaan, fasismia vastaan, suuremmalla demokratialla. Meidän, me emme halua osallistua mihinkään kaupankäyntiin turvallisuuden ja oikeuksien välillä. Se on väärin. Kiitos. Seuraavaksi Milan Mon. Puhemies, kiitän rouva Mogherin ja hänen puheenvuorostaan koskien 42 artiklaa. Luonnolliset terroristi-iskut, jotka johtivat tämän, tähän lausakkeeseen vetoamiseen, oli hyökkäys meitä kaikkia vastaan. Meidän pitää kaikkien vastata tähän jihadisti uhkaan. Olen tyytyväinen eh, Euroopan puolustusministerin yksimielisyyttä, kun he pian iskujen jälkeen kokoontuivat koordinaatioyhteistyö jäsenvaltioiden kesken, samoin kansainvälisten kumppanien kanssa yhteistyö mukaan lukien arvimaailma on ihan ratkaisevan tärkeää. Tällä hetkellä tärkeintä on isin vastainen taistelu ja löytää ratkaisu Syyrian ongelmaan. Kansainvälinen koalitio tekee tässä tärkeää työtä, mutta sotilasti ei vielä riitä. Toivon, että 25. tammikuuta edetään asiassa huolimatta hiljattaisista jännitteistä Iranin ja Saudi-Arabian välillä, mutta Syyrian lisä, lisällä on monia muitakin skenaarioita, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen ta- taistelun viittaan äh, Sahelin alueeseen, Libyan ja moniin muihin alueisiin. Lähi- lähinaapurustoomme. Terrorismi löytää sieltä tilaa toimia ja se voi kehittää valmiuksiaan ja aiheuttaa epävakuutta. Sitten oma turvallisuutemme käsitästä myös. Ja vielä lopuksi yksi kommentti. Eri hyökkäykset Euroopan maaperällä ja funktioiden määrä lähialueella on syy edetä, niin kuin on sanottu, ja syventää eurooppalaista puolustusulottuvuutta ja saada liikkeelle erilaisia mekanismeja, jotka, joihin mahdollisuus löytyy Lissabonin sopimuksesta. Kiitos. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Pikula. Gospođo visoka predstavnice, nakon terorističkih napada u Parizu Prošle godine francuski ministar Viime vuoden marraskuun Pariisin iskujen jälkeen Ranskan puolustusministeri vetosi CEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan ensimmäistä kertaa EUn historiassa. Hän pyysi kaikkea mahdollista apua, jota jäsenvaltiot voisivat antaa, kun Ranskaan kohdistui terroriuhka. Tämä ei ole ihan samanlainen kuin Naton viisi artikla, koska kaikilla Naton jäsenvaltioilla on velvollisuus auttaa muita jäsenvaltioita tällaisissa tilanteissa. Ei voida kieltää solidaarisuuden osoitusta Ranskalta, ja Ranskaa voidaan auttaa eri tavoin, ei pelkästään sotilaallisesti. Tilanne kuitenkin herättää useita merkittäviä kysymyksiä, jotka liittyvät EUn sisäiseen turvallisuuteen, ja se menee paljon pidemmälle kuin kansallisvaltioiden turvaaminen. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ei pitäisi olla enää heikoin lenkki EUn yhdentymisessä. Ja 2014 vuonna kuultiin, että enemmän synergiaa tarvitaan. Ja pitäisi säästää 21-16 miljardia euroa. Tämä esittää todella paljon enemmän kysymyksiä kuin mitä saadaan vastauksia. Ja tämä vaikuttaa myös yhtenäisyyteen. Barekov. Seuraavaksi edustaja Barekov. Председател, госпожо Могерини, Kiitoksia puhemies. Terve on nyt täällä. Kukaan Ketään ei voi estää ylittämästä rajoja. Miksi? Koska meillä ei ole eurooppalaista armeijaa. Jonkun täytyy puolustaa Euroopan rajoja, sillä rauha on uhanalaisena. Daeshin toiminta on selkeä uhka Euroopan valtioita kohtaan. Valtioiden pitää ryhtyä sotaan. Käytän suuria voimavaroja oman maani on ulkorajalla, joka kuitenkin minun maani on kaikkein köyhiin koko Euroopassa. Meillä pitää kuitenkin olla resursseja, jotka vastaavat tarpeita. Oma maani on sotanäyttämö ja tähän liittyy myös Turkin ja Venäjän vastainen toiminta. Jotta saataisiin aikaan pääsekunta, Euroopan EU pitää antaa meillä resurssit toimia ja puolustautua. Seuraavaksi Kalniete. Äh, Mr. President, Madam. puhemies, äh, äh, korkea edustaja, meidän keskustelumme tänään on vahva muistutus siitä, kun kuusi vuotta sitten Lissabonin sopimus astui voimaan. Ei vielä ole mitään täytäntöönpano välineitä keskinäiselle puolustukselle. Tämä on lähinnä ollut symbolinen ja poliittinen kuin käytännön lauseke. Toisin kuin artikla 5, NATO-sopimuksessa ei ole mitään kiintiöitä eikä mitään rakenteita Euroopan tasolla tämän lausekkeen toimeenpanosta. Ja vastaus Pariisin hyökkäyksiin ja kaikki kehityskulut viime vuosina ovat osoittaneet, että me tarvitsemme eurooppalaista puolustusunionia. Ja siihen kuuluisi myös maat, jotka haluavat tehdä läheisemmin yhteistyötä puolustuskysymyksissä ja että ne voisivat toimia Ähm, pysyvällä pohjalla. Me tarvitsemme myös pysyvän ähm, siviilisotilaallisen päämajan, joka olisi vastuussa äh, puolustuksesta läheisessä yhteistyössä Naton kanssa. Läheisempi EU-NATO-yhteistyö on avain, kun puolustamme valtioitamme, yhteiskuntiamme ja rakenteitamme. Meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan yhdessä valmistautua kaikenlaisiin hyökkäyksiin. Oli sitten kysymys perinteisistä sotilashyökkäyksistä tai hyvin äh, sofistikoituneista ei-sotilaallisista hyökkäyksistä. Tässä EUlla on avainrooli. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Nina Jill. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun on verrattu keskeisen avustuksen lausekkeen ja miten tässä toimme on, toimii e, jatkossa esimerkkinä. Meidän pitää kehittää konkreettisia suuntaviivoja, jotta pystymme nopeasti tehokkaasti reagoimaan tulevaisuudessa Olkoon tämä myös tilaisuus vahvistaa yhteistyötä puolustus- ja tiedustelukysymyksissä ja jakamisessa. On vaikea äh, perustella veronmaksajat että EU-jäsenvaltiot yhdessä käyttävät moninkertaisen summan puolustuksen kuin mitkään muut suurvallat. Kuitenkin sotilaallisesti toimivat vähemmän tehokkaasti vain sen takia, että emme toimi yhteen. Miten me voimme perustella terrorismin karkuun pääsemiseen, koska me emme jaa tärkeää tietoa. Miten me tartumme äh, mustaan asekauppaan ilman, että suljemme rajat ylittävän pimeän kaupan tässä asiassa? EUn yhteistyö on tässä avainasemassa. Tämä ei tarkoita sitä, että otetaan suverenista pois kansallisesta hallituksesta tai että siirrettäisiin NATO niin kuin 42.7 artikossa sanotaan, tässä ollaan vain fiksuja. Tuetaan yhteistoimintaa, erikoistumista, yhteistä tutkintaa, äh, hankin varustautumista. Minä vetoan neuvostoon, joka se tekee tästä sotilasyhteistyöstä prioriteettikysymyksen. Kiitos. Äh, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Plenkovic czarnecki poštovana kiitos oikein paljon puhemies arvoisa korkea edustaja brutaalien terrori iskujen jälkeen ranska päätti vedota keskinäisen puolustuksen lausekkeeseen josta määrätään perussopimuksessa ja siten myös vedota jäsenvaltioiden valmiuteen toteuttaa näitä määräyksiä. Minä näen tämän keinona korostaa jäsenvaltioiden osuutta ja näimme myös jäsenvaltioiden taholta sitoumuksia auttaa Ranskaa, mutta myös helpottaa Ranskaa muissa sotilaallisissa operaatioissa eri puolilla maailmaa. Tämän päätöslauselman perusteella näemme nyt, miten voidaan vahvistaa jatkuvan yhteistyön mekanismeja, joihin kaikki toimielimet osallistuvat ja e, laajemman toiminnan puolella eri puolilla maailmaa ja EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Me haluaisimme nähdä, miten tätä artiklaa 42,7 täytäntöönpannaan, kun otetaan myös huomioon 222 artikla sekä YK peruskirja. Miten tämä mukautetaan EU-kontekstiin ja siksi toimintasuunnitelma puolustuksesta ja puolustusta koskeva valkoinen kirja on tärkein asia, jota kuuden kuukauden aikana ja alkuvuoden tulee. Pan. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Sala. Kollegovia, naša rezoluutio správne požaduje... Puhemies, meidän päätöslauselmassamme ihan oikeutetusti vaadimme yhtäläistä äh, turvallisuustakuuta kaikille EUn kansalaisille. Ja siinä vaaditaan myös Euroopan unionille paikkaa YK turvallisuusneuvostoon. Nämä vaatimukset ja äh, Ranskan äh, pyyntö keskinäisestä puolustuksesta artikla 42 pohjalta, niitä ei voida, äh, niihin, ei voida vastata bilateraalisella tasalla. Sekä tämä lausekkeen käyttö että EUn paikka YK turvallisuusneuvostossa on mahdollista, mikäli meillä on yhteinen eurooppalainen armeija, pieni operationaalinen joukko, joka on Euroopan unionin käytössä. Mutta tämä ei riitä. Me tarvitsemme myös eurooppalaisen tiedustelupalvelun ilman näitä kahta elintä, yhteinen, yhteiset joukot ja niiden hallinta sekä tiedustelupalvelu. Lissabonin, ilman niitä Lissabonin perustamissopimusta ei voida täytäntöön panna. Nyt voitte. Kiitos. Seuraavaksi Tuune Kelam. Dziękuję bardzo, panie prezydencji Madame Mogherini. Kiitoksia puhemies. Haaste, jonka islamilainen terrorismi asettaa, koskee kaikkia EU-jäsenvaltioita ja kansalaisia. Tämän takia tämä, tässä tarvitaan solidaisuutta keskinäistä avunantoa. Pariisin iskut ja tähän lausekkeeseen vetoaminen voisi olla jonkunlainen katalysaattori koordinoidummalle, tehokkaammalle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Asia nyt on tarkoitus tutkia kaikkiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja perussopimuksiin edelleenkin. Tämä on vielä enemmänkin teoriaa. Sitten, entä sitten 222 artikla? Pitäisikö sitä käyttää rinnakkain artiklan 42 kanssa, koska tätä kautta kaikki EU keinot voitaisiin ottaa käyttöön. Nyt on kiire vahvistaa EUn yhteistyötä Naton kanssa tietenkin, jotta nämä puolustus- ja turvallisuuskoneistot sopivat toistensa kanssa yhteen ja pystytään var- vastaamaan sotilastilanteessa jonkun jäsenvaltion maaperällä. Ja lopuksi onko EU tarvittavat valmiudet. EU tarvitsee pysyvän sotilaisen ja siviiliesikunnan ajatellen niin strategista kuin operatiivistakin puolta. Tässä tarvitaan tällainen keskus, joka hoitaa varasuunnitelmat. Kiitos. E, ja seuraavaksi Christian Preda. Kiitos terrori-iskut hurjasti iskivät Ranskaan ja koskivat ranskalaisia, mutta kaikkia eurooppalaisia yhtä lailla. Ja siksi tarvitaan eurooppalaista ratkaisua. Keskinäisen puolustuksen lauseke on ensimmäinen askel eurooppalaisessa ratkaisussa. Kyse on tärkeästä solidaarisuudesta ja tällaisen suoran uhan ja kriisin aikana se on myös tärkeä ratkaisu. Ranska vetosi tähän ja olen, tai kiitän kaikkia jäsenvaltioita, jotka sitoutuivat auttamaan. Jäsenvaltioiden vastaukset ovat tietysti keskenään erilaisia, mutta tässä tarvitaan konkreettisia toimia. Jotkut yksittäiset vastaukset ovat ehkä vähäisempiä, mutta ei kuitenkaan vähäpätöisiä. Ja tämä on ehdottoman tärkeä mahdollisuus vahvistaa turvallis- puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Meidän täytyy käyttää tämä tilaisuus, jotta voimme yhdistää toimemme. Se on ehdottoman tärkeää. Emme voi enää toimia kaikki erikseen omien vakaumuksien ja prioriteettien mukaisesti, vaan tarvitsemme yhteistä toimintaa Daeshia vastaan. Pitää vakauttaa tilanne Syyriassa ja Libanonissa ja tällä tavalla voimme tehdä eron muihin verrattuna. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kovacev. Благодаря много, господин председател, госпожо Могерини. Европейските граждани искат от нас бързи, ефективни... Puhemies, Rova Mogherini, Euroopan kansalaiset odottavat nopeita tehokkaita ratkaisuja, koska vaara on jo täällä. Jokaisen jäsenvaltion pitää auttaa kykyensä mukaisesti. Tämän lisäksi yhdessä USA, Venäjän, Kiinan, arabimaiden kanssa EUn pitää varmistaa rauhanomainen turvallisuus Irakissa ja Syyriassa, jotta pakolliset, jotka ovat täällä, voivat palata kotimaihinsa Rova Mogherini, niin meidän pitää aktivoida 42 artikla katselusaattona, jotta voidaan kehittää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa EU-ssa mukaan lukien eurooppalainen armeija ja tiedustelupalvelu. Ensimmäisenä askeleena meidän pitää luoda strateginen sotilas- ja siviilipääsikunta, joka valvoo toimintaa Samoin tarvitaan muita operaatioita, jotka liittyvät kaksi artiklaan. Tarvitaan pysyvää yhteistyötä Naton kanssa, eikä haluta mitään kaksinkertaisia rakenteita. Pitää voida ratkaista tehokkaasti ongelmia. Pakolaiskriisi, terveysvaltainen taistelu on häpeällistä, että Brysselissä tehdään päätöksiä, mutta sitten ei kuitenkaan toimita eikä anneta tarvittavaa rahoitusta aivan erityisesti. Ja sitten seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja. Kiitos puhemies. Uskoakseni jokainen järkevä ihminen näkee, että tämä terrorismin uhkaa ei yksikään jäsenvaltio voi yksin torjua. Me tarvitsemme yhteistä koordinoitua lähestymistapaa. Ranska tarvitsee apua ja meidän on sitä annettava. Ei siksi, että meidän on tehtävä se artikla 42.7 kohdan mukaan, vaan siksi, että se on ainoa oikea asia tehdä ja se on meidän kaikkien intresseissämme. Siitä huolimatta en ole nyt ihan vakuuttunut siitä, että otettiin käyttöön tämä keskinäistä puolustusta koskeva lauseke on paras keino toimia, koska nyt me tavallaan tunnustamme, että Ranska on, on aseellisen aggression kohde. Ja tämä aseellisen, aseellisen kohteen aiheuttaja voi olla vain toinen valtio ja silloinhan me annamme isikselle valtion statukseen ja tämä on päinvastoin kuin mitä haluamme. Isiksen Isistä pitäisi, tulla, isistä pitäisi kohdella pelkästään terrorijärjestönä eikä minään muuna. Sen vuoksi uskon, että tämän lausekkeen käyttöönotto ei ole unionin eduissa. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö antaisi tarvittavaa apua Ranskalle vapaaehtoiselta pohjalta. Ora la signora deputata Isabella. Seuraavaksi Isabella Adidolfi Kiitos puhemies. Hienoa italian kieltä. Ranskan päätös vedota keskinäisen avun lausekkeeseen 42,7 artiklasta. Ja periaatteessa se voidaan hyväksyä ottaen huomioon Pariisin iskut, mutta toisaalta tässä on oikeudellisesti tehty virhe ja menetetty mahdollisuus. Kun ajatellaan 222 artiklaa, jossa nimenomaisesti määrätään mahdollisuudesta mm, solidaarisuuteen terrorismi-iskujen tapauksessa, mutta tässä ei voida pitää isistä ainoana aseellisen hyökkäyksen tekijänä. Ja sitten pitää ottaa huomioon myös, että tällainen päätös tai valinta käyttää ennemminkin hallitusten välistä menetelmää kuin yhteisömenetelmää. Ja nyt useita jäsenvaltioita on pyydetty mukaan aseellisiin toimiin, muun muassa Syyriassa. Ja tämä on tehty täysin koordinoimatta toimia. Ja tämä on terrorismin torjunnassa kuitenkin tärkeää. Uh, Marjas arvoisa edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Keskeinen avunanto 42.7 artiklan mukaisesti tai kaksisataakaksikymmentäkaksi artiklaa koskien SEUT-sopimusta. Siellä todetaan, että jäsenvaltiot, jotka, joihin kohdistuu terrorismi isku, saavat apua, joten tätä lauseketta ei voida käyttää Tässä yhteydessä näin ollen Ranskan pyyntö sotilasavusta Afrikassa ei, sillä ei ole oikeasta perustaa. Parhassakin tapauksessa nämä ovat tällaisia onnen ongintamatko, eikä sitä kautta taistella terrorismia vastaan. Tämä on nähty myös Syyriassa. Näin on todennut myös tietty ajatusriihi Suuri osa Syyrian vasta- oppositiosta, jota Ranska on tukenut, koostuu islamistiryhmistä ja tämä osoittaa, mikä näiden järjestöjen laatu on. Ja tästä puhaltukset eivät valita. Meidän pitäisi pysyä pois tällaista, kaukana tällaista siirtomaassodan tyyppistä tilanteista. Seuraavaksi Gordios eh, videossa. Kiitos puhemies. Artikla 42.7 merkitsee lauseketta keskinäiselle puolustukselle ja että tämä on jäsenvaltioiden korkean tason velvoite, velvoite tukea toista jäsenvaltiota, joka on hyökkäyksen kohteena tai jota uhataan äh, tulevaisuudessa sotilaallisella hyökkäyksellä. Tämä oli erittäin hyvä päätös ja tämä osoittaa, että Euroopan unioni on päättäväinen ja haluaa osoittaa solidaarisuutta yhdelle jäsenvaltiolle. Äh, miten me äh, sitten uskomme tähän? Vuosia te tiedätte vallan hyvin. Turkki uhkasi Kreikkaa, joka on Euroopan unionin jäsen. Turkki uhkasi Kreikkaa sodalla, mikäli Turkki käyttäisi laillisia oikeuksiaan. Turkki ei esimerkiksi tunnusta Kyprosta ja uhkasi Kyprosta. Mikä oli silloin Euroopan unionin asenne? Onko se vaatinut Turkkia lopettamaan tätä käyttäytymistä vastaavalla tavalla? Euroopan unioni ei ollut päättäväinen. Miten voidaan odottaa, että unioni olisi päättäväinen, kun tilanne on hankala ja että se vaatisi sotilaallista välintuloa? Eh, ja sitten seuraavaksi puheenvuoro Federica Mogherinille, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia. Ensin haluan sanoa, että tässä edessämme on sen tyyppinen uhka, jota todennäköisesti ei edes pystytty kuvittelemaan silloin, kun Lissabonin sopimusta laadittiin koska on varsin selvää, että meillä on sisäinen uhka. Pitää aina muistaa, että terroristien kansallisuus oli EU-kansallisuus, mutta tähän liittyy tietysti selkeä ulkoinen ulottuvuus, koska selkeitä yhteyksiä oli ulkomaailman koulutusta, muun muassa tukea Ja tämä liittyy siihen, mitä eh, Syyriassa tapahtuu ja mitä Daesh siellä tekee. Selkeästi yhteys sisäisen ulkoisen välillä vielä kuusi vuotta sitten oli paljon vähäisempi mahdollisuus kuin tällä hetkellä on, joten uhan laatuja vielä korostaisin muuten. Tämä koskee myös niitä teistä, jotka viittasitte tarpeeseen puolustaa rajojamme. Nyt pitää kuitenkin muistaa, että Pariisin iskut – ikävä kyllä. Tekijöitä tässä olivat EU-passin omaavat henkilöt. Kyse ei ole vain siitä, että puolustetaan aluetta ulospäin. Kyse on paljon monimutkaisemmasta asiasta. Miten me teemme turvalliseksi kansalaisten elämän, taamme heidän turvallisuutensa uhalta, joka samanaikaisesti on sisäinen ja ulkoinen, ja meidän pitää käyttää erilaisia keinoja tässä hyväksemme. Ja Toivon, että globaali, globaali strategia, jota laadimme, auttaa meitä uudelleen määrittelemään oman oikean suunnan, miten voimme taata parhaiten näinä aikoina kansalaisten turvallisuuden. Nämä ajatkin ovat siis varsin uusia ja erilaisia. Sitten vastaan joihinkin erityiskohtiin, joita tuli esille. Ensinnäkin 42.7 artiklan käyttö eikä 222 artiklan käyttö. Ensinnäkin kyse on yhdestä ainoasta jäsenvaltiosta, sen pitää tehdä poliittinen päätös siitä, mihin artiklaan haluavat vedota muiden valtioiden avunantokysymyksessä, mutta vertaan nyt näitä kahta artiklaa toisiinsa. 42.7 artikla viittaa aseelliseen hyökkäykseen. Meillä on erilaisia kieliversioita eri virallisella kielellä tästä. Kyse on kyseisen jäsenvaltion alueesta. 222 artikla viittaa terroristi-iskuun tai luonnonkatastrofiin, mitä tulee velvoitteeseen molemmissa tapauksissa. Jäsenvaltiollahan on velvollisuus toimia 242,7, silloin yksittäinen niin valtioavustaja, niin kun, kun taas 222 artikla vaatii, että pannaan liikkeelle EU-instrumentteja. Mitä tulee täytäntöönpanoon? Ja tässä on kiinnostavin kysymys. Tulevaisuuden varalta 42.7 artikla jättää täytäntöönpanoprosessin avoimeksi ja tässä voin todeta, että suuntaviivat tai ohjeet, joita tavallaan annoitte vuodesta 2012, eh, uskon, että tällä hetkellä kyllä mm, tätä artiklaa nyt täytäntöön pannaan, kootaan yhteen kaikki resurssit, mm, palvelut, neuvonantajat, näin olemme toimineet sen päätöksen yhteydessä, jonka teimme Ranskan kanssa, että käytettäisiin 427 artiklaa. Ja sitten kun tämä <coughs> päätös otettiin esiin puolustusneuvostossa esille, se oli varsin nopea reaktio EUlta. Toimme varsin lyhyellä varoitusajalla, mutta uskon, että sekä oikeusyksikkömme tekemä työ että omat rakenteemme, jotka liittyvät tämän tason avustukseen, ovat toimineet varsin hyvin. Samoin jäsenvaltiot itse toimivat asiallisella, asiallisella tavalla, mutta vielä 42 222 artikla taas ennakoi, että EUlla on koordinoiva rooli johtuen siitä, että mahdollisesti ole välineet otetaan käyttöön, mutta sanoisin jotakin, jonka otin esille johdannossani jo, vaikkakin sanamuoto 42.7 artiklassa ei vaadi minkäänlaista erityistä roolia EUlle täytäntöönpanokysymyksissä. Me silti päätimme yhdessä Ranskan kanssa ja yhdessä kaikkien muiden jäsenvaltioiden kanssa neuvoston kokouksen aikana, joka pidettiin 17. joulukuuta, jos muistan oikein. Me päätimme, että käytetään hyväksi kaikkia EU-rakenteita, mukaan lukien mm, omaa rooliani täytäntöönpanovaiheessa. Tämä oli poliittinen valinta ja minä uskon, että tämä poliittinen valinta osoitti, että meiltä kaikilta löytyy tahtoa käyttää tätä artiklaa keinona vahvistaa EUn roolia näissä kysymyksissä. On yksi elementti, joka saattaisi näyttää tekniseltä, mutta uskoakseni se on kuitenkin tärkeä asia. Elmar Brock mainitsi tämän toiminnan tapahtumapaikka eroaa 42.7 artikossa ja 222 artikossa, mitä tulee 222 artiklaan. Siinä avunantoa myönnetään jäsenvaltion alueen sisällä, pyritään vahvistamaan valmiuksia kriisin aikana, kun taas 42.7 artikla kohdalla Ranska selkeästi pyysi avunantoa ulkoissa kysymyksessä ja tämä tätä asiaa todellakin käsiteltiin näinä neuvottelutunteina. Oli kyllä muitakin artikloja, joita olisi voitu käyttää näiden kahden lisäksi, koska kaikki tiedätte erittäin hyvin, että on 44 artiklaa, joita ei ole koskaan myöskään käytetty aiemmin. Se olisi tarkoittanut sitä, että EUn yhteen ulko- ja turvallisuuspoliittinen toiminta otettaisiin käyttöön sotilaallinen operaatio joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluaisivat näin tehdä, niin kuin artiklassakin todetaan muistaakseni. He, ne kantaisivat vastuun yhdessä neuvoston kanssa ja johtaisivat EUn puolesta YTP-operaatiota. Minun poliittinen arviointini tilanteesta on ollut ja edelleen on, että uskon, että neuvosto tukisi tätä. Ja siis ei olisi sopivaa, että EUlla olisi sotilaallinen operaatio Daesia vastaan. Tämä on poliittinen valinta. Tämä ei ole tekninen teknistä tulkintaa sopimuksesta. Ja myös täällä salissa varmasti suurin osa teistä on samaa mieltä kanssani siitä, että Tällä hetkellä tilanteet voivat tietysti muuttua, mutta minä en ainakaan tässä tällä kertaa näe minkälaista yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa EUlle, että sen pitäisi ryhtyä toimiin Syyriassa ja Irakissa Daesia vastaan, kun meillä on muunlaisia, muunlaisia keinoja toimia EUssa niin kuin sanoin, mitä tulee täytäntöönpanovaiheeseen, 42.7 artikossa kaikissa vaiheissa. Siinä tavallaan tehostetaan EUn ja sen toimielinten ja rakenteiden roolia verrattuna taas sanamuotoon, jota löytyy tästä artikosta. Ja toisaalta, tiedätte tämän varsin hyvin, me teemme diplomaattista humanitaarista työtä Äh, Daesin vastaisessa liittoutumassa ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Sitten Natosta. Sanon nyt ihan suoraan yhden asian, minkä varsin hyvin monet tietävätkin. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat myös NATO-jäseniä, EUn keskeinen avunanto on täydentävä tekijä Naton kollektiivisessa puolustuksessa on selvästi todettu 27 artiklassa. Siinä sanotaan, että sitoumus ja yhteistyö tällä alueella on johdonmukaisessa täyttää NATO-vaatimus näiden jäsenvaltojen kohdalle. Minkälaista kilpailua ei saa syntyä? Tämä on pelkkää täydentävää toimintaa ja haluaisin vielä lisätä, että me olemme vahvistaneet tänä ensimmäisenä vuotena, kun olen ollut virassa, minä korkeana edustajana EU:ssa ja sitten Jan Stoltenberg Naton pääsihteerinä, me olemme vahvistaneet yhteistyötä Naton ja EUn välillä varsin huomattavalla tavalla. Ja odottaisin, että tämä konkretisoituu vieläkin enemmän, kun me kehitämme strategiaamme tästä kesäkuun mennessä ja kunnat taas valmistautuu huippukokouksensa heinäkuun alussa. Nämä kaksi prosessia ovat rinnakkaisia. Luonnollisesti meillä on täysin eri tie edetä, ja, mutta me vaihdamme kuitenkin näkemyksiä tietysti näillä sektoreilla, joilla yhteistyömme voi olla täyt, toisiaan täydentävä ja hyödyttää kaikkia, esimerkiksi silloin kun EUlla on EU tuo selkeää lisäarvoa, jos on kysymys vaikka verkkoturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta. Siis yhteistyö vahvistuu jatkuvasti. Vielä sanoisin sen, että tämä Ranskan päätös, jonka neuvosto jakoi vedota 42.7 artiklaan oli ja on selkeä merkki ensinnäkin siitä, että EU voi ja sen pitä, se pitäisikin näkyä turvallisuuden varmistajana, erityisesti jäsenvaltioidensa suuntaan. Ja sitten toiseksi solidaarisuus on todellakin osa unioniamme kolmanneksi kaikki artiklat perussopimuksessa ovat sellaisia, joita voidaan käyttää. Ja haluaisin sanoa, että tässä me emme tarvitse mitään ideologista, teoreettista keskustelua Meillä ei ole tällä hetkellä sellaiseen varaa. Turvallisuus mantereellamme on niin tärkeä kysymys, mutta me emme tarvitsekaan ideologista keskustelua. Meidän täytyy to, käyttää niitä välineitä, joita meillä jo on, ja meidän täytyy luoda poliittiset olosuhteet toimia yhdessä yhtenäisenä korostaen tätä lisäarvoa, jota syntyy EU-sta myös turvallisuus- ja puolustusulottuvuudessa silloin, kun se voi olla yhä arvokkaampi väline ja palvella kansallisia etuja joissakin tapauksissa tehokkaammalla tavalla kuin jos toimittaisiin vain kansalliselta pohjalta. EU on lisäarvoa tässä mielessä. Mainitsisin 17 operaatiota, joita meillä on jo meneillään ympäri maailmaa. Nämä välineet koskevat kaikkia jäsenvaltioita yhdessä. Kaikki voivat toimia eri rooleissa. Yhdessä kuitenkin saamme enemmän aikaa kuin yksin, koska on erityisiä ulottuvuuksia, jolloin EU-välineet ovat olleet parempia kuin vaikka Naton välineet tai YK rauhan turvatoiminta esimerkiksi. Ja mielestäni tämä on jo sellaista, minkä kohdalla, minkä neuvosto tunnustaa. Niinpä vuoden 2013 joulukuun päätelmissä ja viime kesäkuun päätelmissä pitäisi siis investoida enemmän yhteisen turvallisuuspolitiikkaan, niin siihen uutena. Olen luottavainen sen suhteen, että myös parlamentin avulla tarvittavaa poliittista työtä täytyy valmistella ja se myös tehdään, jotta varmistetaan perussopimussäädösten täytäntöönpano täydellisesti ja onnistuneesti. Ja vielä sanoisin, että tässä toimitaan samalla kaikkien Euroopan kansalaisten turvallisuuden puolesta ja hyväksi. Kiitos. Kiitokset oikein paljon, varapuhemies, varapuheenjohtaja. Nyt päätämme tämän keskustelun.